lausuma vuosi eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöönotosta, kokemusten arviointi, esteiden poistaminen, hieno otsake, arvoisa komission jäsen, te voitte esittää tämän arvioinnin ja voittaa nämä esteet. Uh, kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia tästä tilaisuudesta voida keskustella ja lyhyesti esitellä ensimmäinen Ensimmäistä ajatuksista, jos on ihan arviointi tästä Euroopan kansalaisaloitteesta on vielä liian aikaista, mitä lopullisia johtopäätöksiä tehdä, mutta tänään on varsin hyödyllistä teidän kanssanne voida keskustella asiasta ja pohtia, mihin on päästy ja sitten muutamia ajatuksia, jotka saattavat auttaa jatkossa. Haluaisin kiittää kaikkia Euroopan, Euroopan parlamentin jäseniä aktiivisuudesta tämän asian aikaansaamisessa, olette edistäneet sitä ja seuranneet tilannetta. Ensimmäinen vuosi ei sujunut suinkaan ilman vaikeuksia. Uskon silti, että voimme olla ylpeitä tästä uudesta välineestä, mitä tulee osallistuvaan demokratiaan. Se on laajasti ottaen ollut myönteinen. Trendit osoittavat, että edes olemme todistaneet jotakin, joka potentiaalisesti voi tulla erittäin vaikutusvaltaiseksi keinoksi Euroopan kansalaisille suoraan olla mukana toimielintemme tekemässä työssä kansalaisaloite voi sitten me voimme olla optimistisia, että he voivat osallistua ja meidän tehtävämme on antaa heille keinot voida osallistua ja toimia. Ja vaikkakin on mahdotonta ennakoida lopputulosta missä tahansa yksittäisessä aloitteessa, pyrimme kuitenkin varmistamaan, että ihmisillä on tunne, että se kuitenkin kannattaa. 14 aloitetta on tällä hetkellä, hetkellä rekisteröity komission, komissiossa median pluralismi, julkiset hyödykkeet, palvelut, e, e, ilmastonmuutos, äänestysoikeukset, roaming-kustannukset, liikkuvuus turvallisuus ja niin edelleen. Ja yhdessä on kerätty noin kaksi miljoonaa allekirjoitus. On selvää, että nämä ryhmät liikkuvat yli rajojen ja mielipiteiden ja aiheuttavat eurooppalaista keskustelua tärkeistä kysymyksistä, ja tätähän me tietysti halusimmekin saada aikaan Tämä ei ole ollut kuitenkaan ihan ongelmatontakaan. Joitakin varsin eh, dokumentoja asioita on ollut ongelmista ja komissio myöntää tämän ja jäsenvaltiot ovat joutuneet tekemään enemmän työtä kuin olisimme voineet ennakoida, että varmistaisimme, että väline toimii nopeasti ja tehokkaasti. Tämä on ollut oppimisaikaa meille kaikille. Haluaisin korostaa muutamia kysymyksiä, joissa komissio on yrittänyt tarttua näihin esteisiin, samoin selventää joitakin väärinkäsityksiä ja väärinymmärryksiä. Kun Euroopan kansalaisaloite tuli voimaan vuosi sitten, eh, harvat on, odottivat näin suuria vaikeuksia löytää kunnollisia palveluntarjoajia, jotka auttaisivat sertifioinnissa, kun kerättiin nimiä verkossa. Näin ollen komissio väliaikaisen ratkaisumarina tarjosi sitä, että olisi itse keräämässä Luxemburgissa ilmaisesti näitä allekirjoituksia verkossa. Ja kun korvattiin tätä aikaa, joka oli menetetty, komissio sitoutui myös siihen, että ottaisi huomioon tuen osoituksia, joita oltiin kerätty äh, aikataulun ulkopuolella tämän vuoden marraskuulle saakka. Kuten voitte kuvitella, nämä toimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla aikaan ja resursseihin, joita komissiolla oli käytössään. Nyt täytyy tarjota koulutusta, ohjeistusta, neuvoja koko prosessin eri vaiheissa eri osapuolille ja komissio on ollut intensiivisesti mukana työssä jäsenvaltioiden kanssa. Nyt näihin asioihin on tartuttu ja voimme odottaa, että tulevat toi, kampanjat toimivat paremmin hallinnollisesti ja teknisesti. Turha sanoakaan, että komissio on todellakin ylittänyt sen, mitä tiukasti asetukselta on vaadittu, jotta kansalaisten, kansalaisaloite onnistuisi Euroopassa. Jotkut teistä saatatte sanoa, että paljon tästä työstä ei ole tarpeellista, jos täytäntöönpanoasetus olisi vähemmän tiukka saattaa olla tottakin, mutta tässä on kyseessä erittäin tärkeä arkaluontoinen tietosuojakysymys. Turvallisuustekniset vaatimukset on suunniteltu suunnittelemaan allekirjoittaneita, mutta myös järjestäjiä, jotka ovat vastuussa näiden allekirjoitusten keräämisestä. Tietenkään mitään ei ole vielä kiven kirjattu. Komissio jatkuvasti on mukana järjestäjien kanssa, parlamentin kanssa yhteistyössä varmistaakseen, että kaikki päätökset mahdollisista eh, juurista puitteista tehdään tietoiselta pohjalta. Ehkä kaikkein suurin kysymys, mikä pitää ratkaista, kun tarkistamme lainsäädäntöä, on, pidämmekö kiinni tämänhetkistä hajautusta jär- järjestelystä vai siirrytäänkö kohti keskitettyä allekirjoitusten keräämisjärjestelmää. Mitä tulee ohjelmiston kehittämiseen. Arvostelut ovat sanoneet, että ei auta, tämä ei auta kampanjoissa, tämä on ihan totta. Varapuhemies on todennut, että välineet, joita komissiolla on käytössään, niiden tarkoituksena on helpottaa allekirjoitusten keräämistä. Ei mistään muusta ole kysymys. Järjestäjien tehtävä, heidän itsensä tehtävä on markkinoida ja välittää tietoa aloitteistaan. Komissio jatkossakin voi antaa teknistä apua, optimoida valmisteluvaihetta ja helpottaa menettelytapoja. On myös sellaisia väitteitä, että verkko-ohjelmistoa ei ole komissa testattu. Tämä ei ole totta. Kunnolla on testattu joka ikinen asia, stressitestit, haavoittuvaisuustestit, kaikki nämä on testattu. Myös pyritään varmistamaan, että tämä avoimen lähteen ohjelmisto paranee jatkossa, kun käytämme yhteisölähestymistapaa. Tällainen seminaari tästä järjestettiin viime vuoden lopulla ja me rohkaisemme osallistumaan myös ulkoista maailmasta. Tällä hetkellä on vain kaksi ulkopuolista tahoa, jotka ovat ilmaisseet tahtonsa mielenkiintoista kehittää ohjelmistoa. Tietenkin olemme epäsuorassa yhteydessä myös kansalaisiin komissiosta. Kaikkein legitiimein arvostelu, jota olemme kuulleet, on, että kansalaiset ovat todenneet, etteivät he pystykään tukemaan mitään aloitteita. Ja näin ollen he eivät saa käyttää oikeuttaan. Ja tämä ei liity ohjelmiston tai komission eh, isännöintifoorumiin tavallaan, vaan kyseessä on juridista puitteista, joka on vikana. Lainsäädäntöohjelma mahdollistaa sen, että kaikki kansalaiset voivat harjoittaa omaa oikeuttaan, jos vain näin päättävät tehdä. Kuitenkin asetus tässä muodossa, kun se on hyväksytty, otti käyttöön erilaisia tietovaatimuksia kautta jäsenvaltioiden. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi, että britit ja irlantilaiset oman maassa ulkopuolella eivät pysty tukemaan Euroopan kansalaisaloitteita riippuen oman asumansa vaatimuksista. Ja komissio on todennut, että tämä, ei voida hyväksyä, hyväksyä ja on kehottanut, että jäsenvaltiot tekevät, laskevat kynnystä näissä tietosuojakysymyksissä. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, jotka pitää ottaa huomioon, mutta ei pitäisi sallia sitä, että ne varjostavat tätä ensimmäistä vuotta ja näitä valtavia ponnistu- ponnistuksia, joihin on ryhdytty, että varmistaisimme tämän aloitteen menestyksellisyyden. Haluaisin vielä lopuksi kiittää jäsenvaltioita ja tietenkin parlamenttia, joka on ollut merkittävässä roolissa se on sitoutunut asiaan aivan alusta lähtien ja pyrkinyt varmistamaan, että tämä kaikki onnistuu. Komissio tunnustaa ja myöntää, että kun on vaikka, vaikka on huolta tavallaan to, asian toimisesta, mutta meillä silti kaikilla on sama tavoite, me haluamme olla paremmin yhteydessä kansalaisiin Euroopassa ja rohkaista heitä osallistumaan poliittiseen elämään Euroopan unionissa. Euroopan kansalaisaloite on tärkeä, täydentävä tekijä, joka lisää demokra- demokraattisuutta, mutta ratkaisevasti, ratkaisevalla tavalla se on myös vaihtoehto kansalaisille, jotka haluavat osallistua eurooppalaisiin kysymyksiin tavalla tai toisella ja olla suorassa yhteydessä kuitenkin nyt toimielimen. Kiitoksia puhemies. Et je passe maintenant la parole au nom des groupes. D'abord à madame... Seuraavaksi ryhmäpuhujien ensinnäkin Rova Gabriel EPPstä. Госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги, през 2013 година имаме две годишнини. 20 години от установяването на европейското гражданство и една година от Европейската гражданска инициатива това е повод да се поздравим но и повод да си направим равносметка. поставянето на европейското гражданство и представителната демокрация в центъра на дебата в европейския съюз osallistuva demokratia on tässä keskiössä puolitoista vuotta ennen tulevaa vaalia ja me lähetämme yhteiskunnallemme viestin. Me painotamme periaatteitamme ja me yritämme olla lähempänä meidän kansalaisia. Meidän instituutio Tuomielin on tärkeä kansalaisille, jotta me voimme työskennellä yhdessä, jotta tämä aloite saavuttaisi tavoitteensa, jotta se olisi menestyksekäs. Tässä on useita positiivisia tekijöitä. Tämä on ensimmäinen ylikansallinen eurooppalainen toimi. Se voi korjata meidän virheitä. Tämä on positiivinen aloite vastoin kuin valitukset, joita lähetetään oikeusasimiehelle, niin sovittelijalle, niin tämä on mahdollisuus, joka mahdollistaa positiivisen kannanoton toisin kuin kansanäänestys, jos vastaan kyllä tai ei tässä aloitteessa. Tämän aloitteen avulla voidaan kansalaiset antaa omia ehdotuksiaan ja antaa positiivisia ajatuksia, jotta voidaan korjata meidän tekemiä virheitä. Kansalaisaloitteen tulee olla myös todellisuus. Me kohtaamme useita esteitä. Meidän tulee tiedottaa kansalaisille enemmän. Me ei, heidän tulee tuntea ne työkalut, joita heillä on käytettävissä, jotta he voivat puolustaa omia etujaan. Kuinka me voimme tiedottaa, kuinka me voimme olla, kuinka voimme tehdä suurempia kampanjoita, jotta kansalaiset voisivat sisäistää nämä aloitteet ja käyttää sitä täysin hyödyksi. On tärkeää, että kansalaiset uskovat tähän. Meidän tulee myös seurata ja katsoa, kuinka tämä prosessi etenee. Meidän tulee löytää sopiva tasapaino ihmisten odotusten ja lainsäädännön välille, joka tämän jälkeen hyväksytään. Meidän tulee myös muuttaa prosessia tässä eri esittelijät ja jäsenet ovat esineet tiettyjä tarkistuksia, tietyt etapit, tietyt tasot eivät ole kovinkaan joustavia ja ne ovat vaikeita toteuttaa. Tämän takia tätä prosessia tulee vielä hienosäätää. Komissio on ollut vierellämme, kun väliaikaisia ad hoc toimia on otettu käyttöön, mutta meidän tulee katsoa lähempää teknisiä tekijöitä, jotka liittyvät näihin ohjelmistoihin. Tietyt aloitteet eivät nauti tätä 12 kuukauden aikaa saada allekirjoituksia komissio. Tekeekö se jotain, että kaikilla on tasapuolinen asema aloitteiden suhteen? Aloit te, aloitteiden tulee saada konkreettisia ulottuvuuksia ja niiden tulee muuntua lainsäädännöksi. Parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenenä meidän pitää olla hyödyksi kansalaisille. Meidän tulee järjestää kuulemisia ja muita tilaisuuksia. Meidän tulee jatkaa työskentelyämme käsi kädessä, jotta me voimme viedä eteenpäin tätä kansalaisaloitetta. Se on kansalaisten työkalu. Kiitoksia. Meidän täytyy miettiä tässä yhteydessä, että yksi suuria innovaatioita Lissabonin sopimuksessa oli se, että kansalaisille annettiin mahdollisuus yhdistäytyä ja tehdä lainsäädäntöaloite. Tältä pohjalta Euroopan parlamentin ja komission työ tämän asetuksen hyväksymiseksi mielestäni oli tyydyttävää suhteellisen nopea ja joka tapauksessa se oli erittäin myönteistä, kun ajatellaan kansalaisten oikeuksia. Mitään vastahakoisuutta ei ollut parlamentissa. Täällähän me edustamme osallistavaa demokratiaa ja suoraa demokratiaa. Ja täällähän aina puhuttiin siitä, että tällä tavalla voimme rikastaa kykyämme edustaa kansalaisia. Meidän pitäisi vuonna 2015 uudistaa tätä järjestelmää mutta meidän täytyy tehdä se nyt heti, koska nyt vuoden kokemusten jälkeen mitään konkreettista ei ole toteutunut. 30 on esitetty, 14 on käsiteltävänä ja on edelleen ongelmia, jotka vaikeuttavat käsittelyä. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että asiat, joista kansalaiset ovat kiinnostuneita, ovat hyvin tärkeitä sosiaalisesti. Ne liittyvät elämänlaatuun, ympäristöön, koulutukseen, liikenteeseen, tutkimukseen, oikeuksiin. Ja olemme tyytyväisiä siitä, etteivät mitkään markkinalobbarit ole käyttäneet hyväkseen tätä aloitetta. Mutta komissio juuri totesi, ja olemme samaa mieltä siitä, että on olemassa teknisiä, oikeudellisia ja materiaalisia ongelmia. Komissio voisi pyytää, että neuvosto vähentää näitä ongelmia, joita on jäsenvaltioissa. Ja näistähän on puhuttu, eli että allekirjoituksia ei tunnusteta, kun kyse on kansalaisista, jotka asuvat toisessa maassa. Nyt hetkellä, jolloin on hyvin paljon euroskeptisyyttä, olisi hyvä antaa kansalaisille mahdollisuus tuntea itsensä eurooppalaisiksi ja tuntea, että he suoraan voivat osallistua lainsäädäntöprosessiin. Kiitos. Kiitoksia vuorossa, herra Ajovuorto. Edward. Kiitoksia puhemies. Kun tämä piti olla ensimmäinen askel kohti demokratisen kuilun kiinni ja avainasia kansalaisille kuitenkin tämä vika tässä on, kun katsotaan, miten osallistutaan päätöksentekoon, löydetään helposti nämä ongelmakohdat. Esimerkiksi Euroopan on todettu, että Irlannin kohdalla 86 prosenttia ihmistä ei ollut kuullutkaan kansalaisaloitteesta. Kuitenkin 70 prosentista oli sitä mieltä, että voisi sitä käyttää. Kansalaisten aloite, jonka tarkoituksena on tarttua demokratian ongelmiin, mahdollista sen, että poliittiset poli, poli, poli, päätöksentekijät ja kansalaiset voivat osallistua yhteiseen toimintaan, mutta tämä ei toteudu, koska puuttuu tietoa, eikä olla tietoisia tästä uudesta välineestä. Ja näin voitaisiin osallistua lainsäädäntömenettelyyn se, että 70 prosenttia ihmisistä haluaisi käyttää ja osoittaa, että haluaisi olla, olisi valmis käyttämään tätä, niin ihmiset ovat siis innokkaita, mutta ja ihmiset ovat kiinnostuneita kansalaisuudesta. He haluavat olla mukana, vaikuttaa, haluavat äänensä kuuluviin. Se seikkaa, että aloitteita on otettu vastaan vastaan, median pluralismista, ylinopeuksia ja niin edelleen, osoittaa, että tämä väline voi vaikuttaa Euroopan politiikkaan ja siihen, miten ollaan yhteistyössä kansalaisiin. Mitä tulee siihen, että pyritään syventämään EUta, meidän pitää paremmin pyrkiä saamaan kansalaiset mukaan. Järkevällä tavalla toimintaan pitää varmistaa, että rakennamme EUta kansalaisille yhdessä heidän kanssaan. Yksi pääarvostelusta liittyy siihen, että EU ei kommunikoi kansalaistensa kanssa. Lainsäädäntö on aina ylhäältä alaspäin annettua. Kansalaisaloitteen myötä, josta jos sen toimitaan tehokkaammin sitoutuneemmin, voimme ottaa kansalaiset mukaan. Kuitenkin tämä tilaisuus Tästä on tullut varsin raskas, liian byrokratinen väline. Tekninen rekisteröinti ja hallinnolliset kriteerit ovat todella ongelmallisia ja hankalia paljon valituksia on tehty siitä, että tämä on liian epäselvää. Kansalaisten aikaa ei pitäisi hukata. Informaatiota pitäisi antaa koko prosessin aikana. On selvää, että ongelmat verkkojärjestelmässä, niihin täytyy tarttua käytännönläheisesti niin, että tästä kansalaisaloitteesta tulee sellainen aloite, joka on ihmisten käytettävissä. Minä tuen sitä ajatusta, että olisi yksi tieto piste kansalaisjärjestöille ja kansalaisille, jotta voitaisiin tiedottaa kaikkia jäsenvaltioita, meidän pitää varmistaa, että kansalaisia kohdellaan yhtä lailla riippumatta siitä, mistä, missä asuvat tai mistä ovat kotoisin. Tähän liittyy suurta potentiaalia, mutta pitää varmistaa, että Talotan ongelmiin. Tämä on yksi avainkysymyksistä Lissabonin sopimuksessa ja meidän velvollisuutemme kansalaisille ja demokratialle on osoittaa, että tämä toimii kansalaisten hyväksi eikä sitä tule taas uutta tällaista symboliarvoista asiaa pelkästään. Ja lopuksi puhemies haluaisin estää suoran kysymyksen komission jäsenelle, miksi meillä ei voi olla kansalaisuusaloitetta yhdestä istuinpaikasta parlamentilla. Ymmärrän, että tällaista on ehdotettu, mutta se on tekin estetty. Haluaisin teidän kommentoivan tätä asiaa vastauksessanne. Kiitoksia. Vous acceptez une carte bleue de monsieur Macmillan? Hyväksyttekö sinisen kortin herra Macmillanilta, herra Aylward? À mon avis, elle est Kyllä. Niin. Me alisi, monsieur. Thank you very much. Macmillan. Olkaa hyvä. To... Uh, Hyvin lyhyesti haluaisin kysyä Aylwardilta, onko hän yhtä mieltä, että on harmittavaa, että yksi jäsenvaltio oli sitä mieltä, että tämän kansalaisaloitteen suhteen ei voitaisiin ö, hyväksyä, joka koskee tätä, missä EU-kokous järjestetään, niin Malmström on nostanut esille tämän ehdotuksen, että parlamentin kokoukset järjestetään ainoastaan, ainoastaan Brysselissä, ja Matson ja Schulz ovat olleet tässä mukana. Thank you. I think, uh... Kiitoksia. Mielestäni herra Macmillan Scottsan tässä jo kaiken sanoi ja olen hiukan hämmentynyt, että meillä ei ole mahdollisuutta tähän ja haluaisin, että komission jäsen vastaa tähän asiaan vastauksessaan ihan suoraan. Hyvä, kiitos. Nyt puheenvuoro on herra Hefnerillä neljä minuuttia. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, niin, Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Nyt kun meillä on eurooppalainen kansalaisaloite, me olemme tehneet hienon tarjouksen Euroopan kansalaisille. Olemme sanoneet, että Eurooppa ei ole toimielinten tai hallitusten Eurooppaa, vaan ennen kaikkea se on kansalaisten Eurooppa. Tämä on meidän Eurooppamme, tämän teidän Eurooppanne. Ja tulkaa mukaan, tehkää ehdotuksia, esittäkää huolenaiheenne. Tämä oli suuri tarjous, joka liittyi kansalaisaloitteeseen. Ja olen edelleen ylpeä siitä, että tämä onnistui. Ja haluaisin toivottaa onnea niille, jotka olivat tässä mukana. Ja muistuttaisin, että tämä kansalaisaloite palaa kansalaisiin itseensä. Saksassa haluttiin lisää demokratiaa. Democracy International oli tässä takana. Ja eri tahot loivat tämän välineen ja ehdottivat sitä. Ja sitten sovittelukunnan jäsenet tekevät tästä todellisuutta. Ja sitten parlamenttineuvosto ja komissio maalittivat tästä yhteisen asetuksen. Se oli kompromissi. Kaikki, jotka olivat tässä mukana, niin muistavat tämän pitkän keskustelun. Nyt täytyy sanoa, että nämä suuret lupaukset Euroopan kansalaisille ovat toteutuneet vain osittain. Ja tämä liittyy nyt meihin. Onnistuuko tämä vai onko tämä vain puolivillainen lupaus? Ja tämä on selvää, kun on ensimmäinen ylikansallinen kansalaisaloite, niin sitten astutaan uudelle alueelle. Tämä kuin lapsi, joka ottaa ensi askeleitaan, mutta nämä ensimmäiset askeleet ovat osoittaneet, että tällä hetkellä aloite ei oikein vielä toimi, vaan vielä on paljon esteitä ja mutkia matkassa. Mutta näitä esteitä pitää poistaa. ensimmäinen este liittyy siihen, että valtaosa Euroopan kansalaisista ei ylipäänsä tiedä, että tällainen väline on olemassa. Ennen kuin tämä astui voimaan, niin Schulz, Barroso ja Van Rompuy, heille tehtiin aloite, että he yhdessä kansalaisten kanssa sanoisivat, että nyt alkaa uusi vaihe. Me haluamme kuulla teidän ajatuksianne ja ehdotuksianne. Emme halua pelkästään olla Eurooppa, jossa ylhäältä alaspäin sanellaan määräyksiä, vaan haluamme, että myös kansalaisia kuunnellaan. Eli tehkää ehdotuksia. Ei vielä ole liian myöhäistä. Nyt on Euroopan kansalaisten teemavuosi. Ja olisi hyvin mielekästä, jos komissio käyttäisi mahdollisuuksiaan ja jos kolme toimielintä yhdessä, siis parlamenttineuvosto ja komissio, edustaisivat kansalaisia ja mainostaisivat tätä välinettä ja sanoisivat, että kansalaisten teemavuonna me tarvitsemme teitä, hyvät kansalaiset, rakentaaksemme yhteistä Eurooppaa. Me tarvitsemme teidän ehdotuksianne, joten ottakaa osaa tähän. Komissio on mainostanut hyvin paljon esimerkiksi Eurooppa-vaaleja, vaikka uskon, että kyllä kansalaiset tietävät, että vaalit ovat tulossa. Siitä puhutaan tiedotusvälineissä ja he tietävät, että heille tulee tiedotuksia vaaliviranomaisilta, mutta kansalaisaloitetta pitäisi todellakin mainostaa. Ja sitten on paljon teknisiä ongelmia. Verkkojärjestelmä ei testattu, se ei toimi ja kuukausiin ei pystytty allekirjoituksia keräämään ja aikaa meni paljon hukkaan mutta nyt pitää löytää jonkinlainen ad hoc ratkaisu ja näin ei voida jatkaa. Meillä pitää olla kunnollinen ratkaisu, yksi eurooppalainen foorumi, jolla kaikki aloitteet voidaan ehdottaa ja jossa kaikki kansalaiset voivat niitä seurata. Ja meillä pitää olla foorumi, joka on täysin maksuton kansalaisille. Ja monet ongelmat, jotka liittyvät näihin verkko-ohjelmistoihin, eivät liity oikeastaan ohjelmistoon, vaan siihen, kuinka monimutkainen tämä asetus itsessään on ja kuinka erilaisia vaatimuksia eri jäsenvaltioissa on sertifioinnin ja allekirjoitusten osalta. Miksei tätä voida vihdoinkin yksinkertaistaa ja toimia niin, niin kuin lähes kaikissa jäsenvaltioissa, eli kerätään nimi ja osoite. Ja tätä voitaisiin korjata jo aiemmin kuin kolmen vuoden kuluttua, ja joka tapauksessa parlamentti on tälle ajatukselle avoin. Seuraava puhemies, teillä on paikan herra Blasak, joten puheenvuoron saa herra Batten puolitoista minuuttia. Uh, thank you very much. Kiitos, puhemies. Tämä on PR ohjelma, jotta saataisiin maalattu demokraattinen kuva demokraattisesta Euroopasta. Paras demokratian määritelmä on Abraham Lincolnilta, joka sanoi, että pitää hallita ihmisten puolesta, ihmisiä varten, ihmisille ja ei ole poliittista, Euro- poliittista identiteettiä Euroopassa siten, että ihmiset voisivat siihen kokea kuuluvansa. Aina demokratia, joka on järkevää, on kansallisvaltioiden demokratia, jossa ihmiset kuuluvat, kokevat kuuluvansa poliittiseen kokonaisuuteen Politiikalla on eri muotoja eri maissa, mutta jos, jotta valtiot voidaan kutsua demokratiaksi, sillä tulee ole yksi piirre, se, että voidaan valita oma hallinto, antaa syrjäyttää oma hallinto ja korvata se toisella hallituksella. Ja tätä ei voi tehdä Euroopan unionissa. Ihmiset eivät valitse komissiota. Komissiohan on Euroopan hallitus ja tälle hallitukselle ei voi potkuja ei voida siis sanoa, että EU olisi toimiva demokratia. Me näemme, että meidän demokratiat tuhotaan kaikki länsimaailman hallitukset ajautuvat etäälle omista kansalaisistaan ja he joutuvat viemään läpi sellaisia politiikoja, joita he eivät halua. Massa muutto idiottimainen ilmastonmuutos, lainsäädäntö. Ainut aloite, joka olisi järkevä, olisi se, että Äh, valtio eroaisi Euroopan unionista, sillä on mahdollisuus, siihen on mahdollisuus yhdessä kuningaskunnassa. Ah, Monsieur Scholz. Scholz, puolitoista minuuttia seuraavaksi. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Olen allekirjoittanut suullisen kysymyksen ja mielestäni nämä kysymykset ovat oikeita ja se näkyy myöskin tässä keskustelussa. Näihin puutteisiin pitää puuttua välittömästi, vaikkakin tarkastelu ei vielä ole ajankohtainen, mutta nyt jo nähdään, mikä on tärkeää tässä tarkastelussa. Byrokraattiset esteet, niitä pitää poistaa, ja tästä välineestä on tehtävä huomattavasti joustavampi. Kyse on kansalaisaloitteesta, eikä tarkoitus ollut, että tämä olisi kansalaisaloitteiden käytössä. Tällä tavalla yhteiskuntamme eivät toimi. Meidän täytyy saada kansalaiset mukaan toimintaamme ja myöskin meidän täällä Euroopan parlamentissa täytyy olla tässä mukana. Miksei olisi mahdollista, että kansalaisaloite liitettäisiin tiiviimmin omaan työhönne? Nämä aloitteet voisivat esimerkiksi johtaa kuuluimisiin Euroopan parlamentissa. Ja toivon, että voimme esimerkiksi käsitellä vetoomuksia tätä kautta. Tällä hetkellä kansalaisaloite on jäykkä ja byrokraattinen väline ja siihen on puututtava. Konkreettinen esimerkki. Tällä hetkellä on kansalaisaloite oikeus veteen ja sen käynnisteet vastustavat veden yksityistämistä Euroopassa. Ja tällä hetkellä allekirjoituksia on kerätty yli miljoona ja viidessä jäsenvaltiossa on jo riittävästi saatu allekirjoituksia. Ainoa maa, josta puuttuu näitä allekirjoituksia on Italia, mutta sielläkin on jo kerätty 1,4 miljoonaa allekirjoitusta. Meidän pitää puuttua tähän yhdessä ja meidän täytyy miettiä, miten tätä kansalaisaloitetta voidaan järjestää uudelleen. Kiitos te Möltser, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Nyt vuosi on kulunut siitä, kun otettiin käyttöön kansalaisaloite, ja tarkoitteena oli antaa kansalaisille mahdollisuus osallistua puuttua lainsäädäntöön ja päätöksentekoon ja samaan aikaan haluttiin lisätä avoimuutta ja kansalaisläheisyyttä. Tämänhetkiset kokemukset kuitenkin osoittavat, että tähän ei kunnolla ole päästy. Monet aloitteen käynnistäjät ovat viitanneet byrokraattisiin ongelmiin, kuten liian korkeisiin kustannuksiin. Ja esimerkiksi Itävallasta on sanottu, että vuosi sen jälkeen, kun aloitettiin valmistaa kansalaisaloitetta, esimerkiksi ydinvoimaa vastaan, niin ei ole ollut riittävästi puiteehtoja tämän toteutumiseksi. Komission pitää nyt kiinnittää huomiota byrokraattisiin, teknisiin ja kustannuksiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Tietysti tarvitaan yksinkertainen käyttäjäystävällinen järjestelmä, ja alkuperäinen tavoitehan oli se, että kansalaiset saataisiin paljon enemmän mukaan eu toimintaan. Tässä viitattiin myöskin siihen, että on vaarallista, että kansalaiselle annettaisiin mahdollisuus olla mukana päätöksenteossa, jota kuitenkaan viime kädessä heillä ei ole. Kansalaiset ovat skeptisiä EUn suhteen ja ajat, nyt täytyy miettiä, pitäisikö kansalaisaloitteet teidän johtaa automaattisesti komission jatkotoimiin. Kiitos. Becker, pour 4 minuuttia. Seuraavaksi neljä minuuttia, Becker. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. On kulunut vuosi siitä, kun kansalaisaloite otettiin käyttöön ja meidän täytyy nyt onnitella isämme tästä koska hyvin paljon aloitteita on jo tullut ympäri Eurooppaa, ja tämä on ensimmäinen ylikansallinen väline, joka liittyy suoraan demokratiaan. 14 aloitetta on nyt käynnissä, ja itävaltalaisena olen iloinen siitä, että neljässä Itävalta on mukana. Meidän pitää tästä olla tyytyväisiä, mutta tässä on mukana myöskin komissio, joka tämän, oli tämän aloitteen takana, vaan joka myöskin on tukenut tätä välinettä hyvin aktiivisesti ja komissiohan mahdollisti sen, että allekirjoituksia voittiin kerätä verkossa. Mutta meidän täytyy katsoa myöskin nyt kriittisesti tätä tilannetta ja vaatia erinäisiä muutoksia ja parannuksia. Suurin ongelma tämän uuden välineen osalta on luonnollisesti se, että sitä ei riittävästi tunneta. Ja tämä on meidän kaikkien tehtävä. Tämä ei kuulu ainoastaan komissiolle tämä tehtävä, vaan myöskin jäsenvaltioiden tehtävänä on olla aktiivisesti mukana, ja se on ollut hyvin puutteellista. Ja ongelma on myöskin allekirjoitusten kerääminen verkossa. On teknisiä ongelmia ja byrokraattisia ongelmia. Ja yksi ajatus, jota kannattaa miettiä, on se, että luotaisiin kunnollinen ohjelmisto, joka annettaisiin aloitteen tekijöiden käyttöön. Eilen pelkästään sain viisi sähköpostia ja komission jäsentekin tiedätte, että 12 kuukautta voidaan kerätä allekirjoituksia ja sitten mielestäni tämä on ihan oikeudenmukainen ehdotus, koska silloin todellakin on 12 kuukautta aikaa kerätä näitä allekirjoituksia. Ja tämä 12 kuukautta alkaa vasta sen jälkeen, kun sertifiointi prosessi on suoritettu loppuun. Sitten vielä yksi aihe, joka koskee minua aivan henkilökohtaisesti. Nyt tänä ensimmäisenä vuonna on ihan oikeutettua kyseenalaistaa tiettyjä toimia. Viittaan nyt aloitteeseen, joka ensimmäisenä sai yli miljoonaa allekirjoitusta, ja sehän liittyi vesikysymykseen. No, sitten on tiettyjä populistisia voimia, jotka ovat kampanjoineet tämän puolesta. Kysehän on veden pakko yksityistämisestä, jota EU-ssa suunnitellaan, mutta sehän osoittautui vääräksi. Nyt kun ajatellaan tätä prosessia, niin mielestäni on nyt pantava merkille, että päätoimija tämän aloitteen takana oli hyvin pitkälti EUn ammattiyhdistykset. Ja tavoitteena ei varmaankaan ollut, että tällä tavalla käytetään Euroopan kansalaisaloitetta. Ammattiyhdistykset eivät liity poliittiseen tasoon, eivätkä ne myöskään liity kansalaisaloitteeseen tai mikään kansalaisryhmään. Mielestäni olisi ihan hyvä, jos Euroopan ammattiyhdistykset tulevaisuudessa pidättäytyisivät tästä ja käyttävät poliittisia toimielimiä näihin tarkoituksiin, eivätkä välinettä, joka liittyy suoraan demokratiaan. Missään maassa, en ainakaan Euroopassa, halua elää ilman ammattiyhdistyksiä, se on ihan selvää. Mutta kyse on kansalaisten oikeuksista sopimuksista eikä muusta. Ja komissiossa ja täällä Euroopan parlamentissa me olemme ylpeitä Euroopan kansalaisaloitteesta, mutta meidän täytyy tehdä päättäväisesti työtä, jotta voimme parantaa ja tehdä täydellisemmäksi tästä välineestä. Kiitos. Edustaja Kurma seuraavaksi. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puhemies, komission sen kollegat. Olin yhteisesittelijänä tässä tärkeässä kysymyksessä ja on hieno puhua tästä tänään. Äh, kansalaisaloite on vallankumouksen väline ja osoittaa rajat ylittävää demokratiaa. Näin kansalaisia voidaan kuulla aikana, jolloin he tarvitsevat sitä kaikkein kipeimmin. Eri aloitteita on tehty ja ne edustavat uudenlaisia ajatuksia, ja tämä saa minut optimistiseksi. Olen sitä mieltä, että Euroopan kansalaiset ovat todellakin alkaneet nähdä, minkälainen lisäarvo, lisäarvo tähän liittyy. Myönteisen kehityksen ei kuitenkaan, kuitenkaan pitäisi peittää näitä teknisiä ongelmia, joita, joita on ollut ja mitä haastetta vielä jäljellä. Tietysti tiesimme, kun astusta laadimme, että olimme siirtymässä aivan uudelle alueelle, koska tällaista välinettä ei koskaan oltu kehitetty näin laajassa mittakaavassa verkon nimien keräys ongelmia on komission avulla ratkaistu jossakin määrin, mutta meidän pitää löytää kestäviä ratkaisuja. Sama koskee sitä, että saadaan oikea tasapaino tietosuojan ja käyttäjäystävällisyyden välillä. Tiedän, että jotkut vaativat, että tarkistettaisiin asetusta, mutta minä uskon, että tämä tapahtuisi liian nopeasti. Meidän täytyy todella voida kunnolla arvioida tilannetta ennen kuin tällaisen uudistuksen ryhdytään. Olen tyytyväinen toimista, joihin komissio tähän mennessä on ryhtynyt. Esimerkiksi he päättivät pidentää äh, allekirjoituksen keräysaikaa alussa ja haluan korostaa sitä, kuinka tärkeä yhtäläinen kohtelu on tässä yhteydessä. Paljonkin voidaan tehdä ennen kuin asetusta tarkistetaan vuonna 2015 ollaan yhteydessä kansalaisyhteiskunnan ja muiden tahojen kanssa ja otetaan huomioon kokemuksia, joita saadaan niin, että verk- verkkokeräyksestä tulee helpompaa ja voidaan avata keskustelua keskitetystä prosessista. Lisäksi meidän pitää käyttää mahdollisuuksien rajoissa uusia järjestelmiä tiedon parantaa kommunikaatiota. Kansalaiset eivät vielä tunne tarpeeksi asiaa. Sitä voidaan hyväksyä. Tarvitaan parempaa yhteistyötä EU-toimielinten ja tiedotustoimistojen välillä, mutta myös suurempaa yhteistyötä tarvitaan jäsenvaltiotasolla. Olin esimerkiksi pettynyt siihen, että yksi jäsenvaltio esti koko päätöksenteon, jota lainettaisiin äh, aikaa kerätä nimi allekirjoituksia. Meidän pitää tehdä tästä välineestä sellainen demokraattinen hyvä väline kuin se pitäisi ollakin. Yhtäläinen kohtelu kaikille. Kiitoksia. Nyt puhuisin kansalaiset, jotka meillä kuuntelevat vieraslehterillä ja sanoin, että tämä on nyt tilaisuus teillekin tarttua tähän välineeseen. Toivottavasti tämä innoittaa teitä. Niin sanon tämän tälle ryhmälle, jos seura- ensimmäinen ryhmä jo poistunut, niin ehkä otamme tämän esille vielä, kun seuraavat vierat saapuvat. Sitten edustaja Rinaldi. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Mehän tiedämme, mistä nyt puhutaan. Nyt vain yhdestä harvoista välineistä, jotka ovat suoraan kansalaisten käytössä. Ja tämä ei koske ainoastaan kansalaisten teemavuotta, vaan nyt kun Euroopan uskottavuus jäsenvaltioissa on nyt historiallisesti alhaisella tasolla. Ja tämä näkyy Eurostatin tilastoista ja ihan jokapäiväisessä elämässä, kun kohtaamme kansalaisia. Euroopan kansalaisaloite on todellakin väline, jota voidaan oikein käytettynä todellakin käyttää tehokkaasti. Mehän olemme pyytäneet moni tiedotuksen monimuotoisuuden puolesta on tehty aloite, ja meillä oli historiallinen äänestys tästä. Ikävä kyllä äänestys päättyi tasapeliin, eli se kaatui. Olisi hienoa, ja miten hienoa olisi, voisimme kansalaisille sanoa, että kansalaisaloitteen kautta allekirjoituksen kautta voidaan puuttua ongelmaan, jota ei ole pystytty ratkaisemaan toimielimissä. Ja nyt vihdoinkin löydetään ratkaisu esimerkiksi tiedotusvälineiden monimuotoisuuteen, joka liittyy Euroopan unionin identiteettiin. No mitä nyt tehdään, jotta voimme edistää kansalaisaloitetta Euroopassa? No täytyy sanoa, että tämä on hyvä keskustelua, koska nyt me voimme sitten katsoa, mitä on tapahtunut viime vuoden aikana. Ja uudistuksia täytyy tehdä. On selvää, että kun on avoin lähdekoodi käytössä, johon liittyy käyttöongelmia, niin ei ole kovin helppoa hallinnoida näitä kysymyksiä, ja on tiettyjä seikkoja, joihin meidän täytyy nyt puuttua. Ja meidän täytyy nyt katsoa näitä ensimmäisiä aloitteita ja miten voidaan säästää aikaa ja rahaa tulevaisuudessa. Verkkosertifiointiin liittyy hyvin monimutkaisia ongelmia ja on kysymyksiä, jotka liittyvät oikeudellisiin ja teknisiin kysymyksiin, jotka ovat ongelmia kansalaisille, kun he haluavat allekirjoittaa näitä aloitteita. Ja tästähän on jo ilmoitettu komissiolle. Mutta mitä nyt on tehty myöskin parlamentissa, jotta voimme välittää näitä hyviä uutisia kansalaisille ja että heillä on käytössään tällainen väline. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että byrokraattiset tekniset kysymykset ja rajoitukset, kun ajatellaan mainoskampanjoita, eivät estä sitä, että käytettäisiin Lissabonin sopimuksen meille käyttöön antamaa hienoa välinettä. Kiitos. Ja tack, Kiitos. Aktiiviset kansalaiset on resurssi ja minä tiedän kuinka kansalaiset voivat vaikuttaa, mutta on erittäin tärkeää, että heillä on suora vaikutuskeino. Viitan tässä Nikolon puheisiin. Ei pidä että tämä on heille turhautumisen lähde, vaan heidän on voitava osallistua keskusteluun ja tuoda ideoitaan julkiin. Kuinka tämä voidaan tehdä parhaalla mahdollisella tavalla, se pitää nyt katsoa siten, että täällä on keskitetty tapa käsitellä näitä aloitteita. Ja vetomusvaliokunnan pitäisi voida pitää istuntoja, jos voidaan käsitellä näitä asioita, ja valiokuntien pitäisi myös osallistua näiden aloitteiden käsittelemiseen siten, että ihmiset kokisivat, että näitä asioita käsitellään asianmukaisella tavalla. Ja näin kansalaisilla olisi suuri vaikutus, mutta heille ei pidä sanoa, että heillä on päätöksentekovalta, sillä muuten kuljemme kohti katastrofia. Toivottavasti että tulee hyvä työkalu. Martini. Sitten edustaja De Martini, kaksi minuuttia. Dear President, I'm new. Puhemies, olen täällä uusi jäsen ja tämän takia kiitän teitä kaksin kerroin tilaisuudesta saada puheaikaa ensimmäistä kertaa. Nyt käytän toista äidinkieltäni Italiaa. Euroopan kansalaisaloite on erityisen tärkeä tällä hetkellä, kun on epäluuloisuutta Eurooppaa kohtaan, mutta siihen liittyy tiettyjä viestintä- ja byrokratiaongelmia, kuten komission jäsen ja kollegat ovat todenneet. Yksi käytännön esimerkki, joka liittyy omaan maahani, Italiaan, Eli vesialoite sai yhdeksässä kuukaudessa 25 000 allekirjoitusta ja samaan, samasta aiheesta kansallisessa kansanäänestyksessä vuonna 2011, eli jokin aika sitten muutamassa kuukaudessa yli miljoona allekirjoitusta. Tällainen ero yhdessä jäsenvaltiossa ei selity millään muulla kuin viestintäongelmilla ja myöskin byrokraattisilla esteillä. Tiedän, että on myöskin tehty aloite, jotta voitaisiin yksinkertaistaa kansalaisaloitetta, ja tämä nyt vaikuttaa vähän sanaleikiltä, mutta todellisuudessa täytyy miettiä hevonen on määritelmä hevosesta, jonka byrokraatti on tehnyt, mutta toivottavasti komissio pystyy nopeasti puuttumaan mitä, siihen, mitä nyt on tapahtumassa. Kiitos. Kiitoksia, Arvade Martini. Seuraavaksi Racimanski. E, pani Przewodnicząca! W październiku ubiegłego roku wspólnie z kolegami z ośmiu państw e, moja partia Solidarna Polska Kiitoksia. Puola ja EFD ovat alkaneet kerätä allekirjoituksia aloitteeseen, joka liittyy ilmastopakettiin. Kyse on siitä, että tämä paketti saattaisiin pysäytettyä. Myöskin ammattiyhdistykset ovat tukeneet tätä aloitetta. Ja kansalaisaloitteen idea oli ihan oikeanlainen, mutta on kuitenkin toteuttamisongelmia. Ja se näkyy erityisesti aloitteiden rekisteröinnissä ja kysymyksessä, joka liittyy allekirjoitusten keräämisen verkossa. Euroopan komissio ei ole ehdottanut mitään ratkaisua tähän ongelmaan, ja vaikka komissiosta on tullut tiettyjä parannusehdotuksia, niin koko menettely on hyvin raskas ja hankala, ja haluamme kuitenkin ottaa kansalaiset mukaan. Teknologia on hyvin monimutkaista, ja on myöskin erinäisiä ehtoja, joita pitää ensin täyttää ja se lisää kustannuksia ja joskin hallintomenettelyt ovat monimutkaisia. Se, että pitää täyttää kaavake, voi kestää tunteja, eikä myöskään ole yksityiskohtaista tietoa valtioista, joissa on sertifioitu järjestelmä allekirjoitusten keräämistä varten. Eli meidän pitää miettiä ratkaisua, jotta allekirjoitusten kerääminen verkossa olisi helpompi. Kansalaisille pitäisi olla mahdollisuus esittää huolenaiheitaan myöskin Euroopan parlamentissa. Tämä on demokraattinen pyrkimys, jota me tuemme. Kiitos. Meijer, seuraavaksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tänään keskustelut, joita käydään EU:ssa ja monet näistä saavat ihmiset liikkeelle, on yleislakkoja ja niin edelleen puhutaan yhteisestä budjetista, yhteisestä valuutasta, että tarvitaanko yhteistä keskuspankkia vai eikö, täytyykö keskittyä kasvuun vai säästöihin Euroopassa. Näistä keskustellaan. Kansalaiset haluaisivat välineen, jolla voivat vaikuttaa päätöksiin ja osallistua kansalaisaloitteiden myötä. Ja ongelmana, joka meillä on, että tämä väline estää sen, koska se estää olennaiset kysymykset ei voida esittää aloitteita, mitä tulee e, esimerkiksi tällaisen yleiseen pankkiin. Tätä ei voida tehdä yhteisen pankkiin. Nyt keskustellaan siitä, voivatko ihmiset osallistua päätöksentekoon vai ei. Kaikki muu on pelkkää tarinaa, pelkkää satua tällä vuosilla, kun puhutaan kansalaisten päätöksenteosta, niin sitten tehdään päätöksiä, sitten voidaan kumota päätöksiä, voidaan järjestää sitovia kansalais, kansanäänestyksiä, voidaan ottaa suoraan kansalaiset mukaan kun Tästä keskustellaan ja vielä kuitenkin on paljon tehtävää jäljellä. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Boulon, neljä minuuttia. Kiitos puhemies komission jäsen, hyvät kollegat kansalais, eurooppalainen kansalaisaloite on erittäin hyvä työkalu, joka kansalaisille suodaan, mutta se on kuitenkin hallinnollisten esteiden halvannuttama. Ne 30 aloitetta, jotka on annettu, puolet niistä on todettu hyväksyttäväksi, mutta mikä niistä ei ole saanut vaadittavaa äänimäärää vaaditussa jäsenvaltiossa. Tässä on paljon epätoiminnallisuutta. Minä vastustan kuitenkin, että sitä uudistetaan täysin, kuten jotkut kollegat ehdottavat. Tämä on tämä vaadittu äänimäärä, alkeutusmäärä on erittäin tärkeä. Öö, ettei tule Yhdysvaltain kaltaisia tapauksia, muun muassa tämä kuoleman tähden rakentaminen ja muita turhia aloitteita. Tässä öö, tietyt kollegat voivat käyttää tätä hyväksi, ammattiliitot ja muut tahot myös. Tässä on Äh, tämä kansalaisaloite on kansalaisten käsissä, eikä sitä pidä käyttää lainvastaiseen taisteluun, vaan sitä pitää käyttää siihen, että annetaan laillinen mielipide. Tämän tulee olla palvelu kaikille, eikä ainoastaan äh, ihmisten iloksi. Ja tässä viestinnän puute äh, on osoittanut, että tässä on useita esteitä, mutta ne voidaan kyllä voittaa komission tuki ja informa- ideasioissa on tarpeen. On kyse sitten tietojen kerääminen tai suoja ilman, että estetään ihmisten identiteetin antaminen, mikäli ihmisten henkilöisyyttä ei tarkisteta. Tässä on mahdollisuus petokseen, ja mikäli petokseen syyllistetään, pitää kyseenalaistaa tämä ja aloite ja harjoittaa tarkempaa tarkastustoimenpidettä. Tässä pitää komissio on luvannut, että tässä luodaan allekirjoituskeräämisjärjestelmä ohjelmistoa Tämä ei toimi asianmukaisella tavalla. Ja maanantaina tässä on sanottu, että keräjät eivät ole luoneet järjestelmää asianmukaisella tavalla. Mikäli säännöt eivät ole samat kaikille, se ei ole oikein. Tässä pitää antaa kansalaisyhteiskunnan jäsenille asianmukainen tapa vaikuttaa ja heitä tulee kuulla. Minä päätän niin paradoksaaliseen kysymykseen. Pitäisikö saada kansalaisaloite eurooppalaisella tavalla, jotta eurooppalainen kansalaisaloite saadaan parannettua? Tämä on ehdotuksen numero 11 tavoite. Komissio haluaa taistella kansalaisuuden esteitä vastaan Euroopan kansalaisuuden vuotena. Tässä pitää vähentää esteitä, joita kansalaisaloitteeseen liittyy. Minä pelkään, että nämä paradoksit saattavat olla esteenä tämän hyvän työkalun toiminnalle. Kiitoksia puheenvuoron saa herra Bostinaru, minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Nyt tulee kohta ensimmäinen vuosipäivä Euroopan kansalaisaloitteen olemassaolon aikana. Tässä on kyseessä väline, jonka kautta voidaan harjoittaa osallistuvaa demokratiaa. Se on vasta alussa, mutta se on jo aika hyvin onnistunut. Komissio totesi, että yksi aloitteista oikeus veteen kaikille on saanut yli miljoona allekirjoitusta edelleenkin. Niitä tulee lisään Euroopan parlamentilla on ollut erittäin tärkeä tehtävä, kun se on laatinut tekstiä. Yli kaksi kolmasosaa tekstistä on meppien ansiosta saatu aikaan. Tämä osoittaa, että olemme todella sitoutuneita vahvistamaan Euroopan kansalaisten osallistumista, kun määritellään muutoksia eurooppalaisessa politiikassa ja meidän pitää onnitella itseämme tästä asiasta. Olen erittäin ylpeä siitä, että minä henkilökohtaisesti kollegoiden kanssa vetomusvaliokunnassa olimme tärkeässä roolissa, kun edistimme tätä osallistuvan demokratian välinettä. Haluaisin kehottaa komissiota tarkastelemaan sitä riskiä, että jo, joissakin maissa tätä voitaisiin käyttää äh, nationalistisiin tarkoitusperiin. Ja haluaisin painottaa jäsenvaltioille, että antaisivat kansalaisten harjoittaa oikeuttaan. Kiitoksia. Ah, edustaja Andersson. On reilua sanoa, että täällä on ollut vähemmän vaikutusta tällä kansalaisaloitteella kuin olisimme halunneet. Olen ollut mukana monessa allekirjoitusten keräämiskampanjassa ja mielestäni tämä on kaikkein vähiten käyttäjäystävällinen allekirjoitusten keräysjärjestelmä, mikä on koskaan suunniteltu. Eurooppalainen kansalaisaloitejärjestelmä järjestelmä sitä ei suunniteltu eksklusiiviseksi, mutta nyt näyttää siltä, että se jättää ulos nuoret ja eu e asukkaat kansalaiset, on useita miljoonia ihmisiä, jotka asuvat Euroopan unionin ulkopuolella, muun muassa monet irlantilaiset, jotka ovat pakosta joutuneet siirtymään töihin toisaalle, ja heillä olisi erittäin suuria syitä ottaa osaa EU-päätöksentekoon. Me tulemme seuraamaan tätä hyvin tiiviisti ja me tulemme vaatimaan, että tätä muotoillaan uudelleen, aloitetaan uudelleen, ja että se on inklusiivisempi, ja että olisi hyvä, että olisi eurooppalainen kansalaisaloite siihen, että miljoonia euroja ei tuhlattaisi tähän matkailevan sirkuksen. Edustaja Endus Andersson, otan nyt, toivotan tervetulleeksi uusia vieraita lehterillä ja kiinnitän heidän huomionsa tähän keskusteluun, joka koskee heitä aivan erityisesti, koska kansalaisaloite on mahdollisesti teidän käytettävissänne, joten kuunnelkaa valppaasti, koska tästä saattaa olla teille hyötyä jatkossa. Nyt annan puheenvuoron herran Jakoliinolle. Neljä minuuttia. Grazie, signora Presidente. Kiitoksia puhemies komission jäsen on selvää, että Eurooppahan pohjautuu kansalaisten oikeuksiin ja Euroopassa tarvitaan tämän tyyppistä välinettä, joka on nyt luotu. Tämä on lainsäädäntöaloiteoikeus. Kollegat puhuivat, samoin komission jäsen Malmström, ja kokemukset nyt osoittavat, että tähän liittyy ongelmia. Joissain jäsenvaltioissa – on käyty myöskin tiedotuskampanjoita, mutta esimerkiksi tämä ohjelmisto, jota on käytetty verkossa, on aiheuttanut ongelmia, vaikkakin sitä on hiukan yritetty mukauttaa. Eli nyt täytyy tehdä tiettyjä havaintoja näiden puheenvuorojen jälkeen, ja meidän todellakin täytyy muokata tätä välinettä. Siihen liittyy paljon byrokraattisia ongelmia. On selvää, että tämä väline on hyvä väline myöskin komissiolle, joka voi tähdentää, äh, kohdentaa omaa toimintaansa kansalaisten toiveiden pohjalta. Jäsenvaltioita ja neuvostoa pitää nyt kannustaa edistämään tätä aloitetta painokkaasti, on aloitteita, jotka ovat olleet menestyksiä. Muistatte esimerkiksi tämän vesialoitteen. Mutta esimerkiksi sitten mitä tulee yksi, kansalaisten yksityisiin oikeuksiin, niin niitäkin voitaisiin vahvistaa käyttämällä aloitetta esimerkiksi liittyen sosiaalipolitiikkaan, kulttuuriin, omien alueiden tilanteen edistämiseen. Eli näistä asioista voitaisiin tehdä hyviä lainsäädäntöaloitteita. Sitten meillä pitää olla eurooppalainen, eurooppalaista kansalaisuutta. Ja Euroopan kansalaisten pitäisi myöskin osaltaan pystyä muokkaamaan Euroopan agendaa, eikä ainoastaan toimielimillä – ole tähän oikeutta. Pitää poistaa esteitä esimerkiksi byrokratiassa ja allekirjoitusten keräämisessä, kuten edelliset puhujat ovat todenneet. Me emme voi riistää kansalaiselta heidän oikeuksiaan tämän asetuksen osalta, jota kuitenkin pitää muuttaa, jotta siitä tulisi joustavampi ja yksinkertaisempi Tällä tavalla voidaan parantaa tiedonsaantia, joka on välttämätöntä, jotta voidaan antaa tälle välineelle todellista lisäarvoa. Eli jos me haluamme Eurooppaa, jossa kansalaiset ja erityisesti nuoret voivat saada äänensä kuuluviin, koska useinhan on suuri kuilu nuorten ja Euroopan toimijoiden välillä. Eli nuorille pitää antaa mahdollisuus osallistua eurooppalaisen lainsäädäntöön, ainakin kysymyksissä, jotka liittyvät heidän omaan elämänsä, ja se on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten lopuksi pyytäisin, että komission jäsen Malmström, joka aina on ollut hyvin vastaanottavainen näissä asioissa, niin sanoisin, että komission pitäisi edistää näitä aloitteita yhtäältä, jotta voidaan taata se, että jäsenvaltiot saavat kannustusta tähän suuntaan. Ja toisaalta todellakin pitää yksinkertaista asetusta, koska meillä pitäisi tehdä siitä väline, joka todellakin edistää kansalaisten osallistumista Euroopan toimielinten toimintaan. Kiitos. Kiitos puhemies, komission jäsen. Minä olen kiitollinen siitä, että voidaan tehdä tällainen välikatsaus tähän eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen. Se on kuitenkin hyvin nuori työkalu jo, vaikka se onkin erittäin tarpeellinen eurooppalaisessa demokratiassa. Euroopan parlamentti on ollut hyvin aktiivisesti mukana viemässä läpi tätä asiaa. Ja kaikki ovat nostaneet esille sen, että tässä on ollut kysymyksiä liittyen sen toimintaan, muun muassa siihen, että tämä ei ole kovinkaan hyvin tunnettu siitä, että kansalliset, johtuen siitä, että kansalliset hallitukset ovat olleet mukana tässä. Lisäksi tiedonkeru on hieman vaikea, henkilötietojen suoja on ollut ongelmallinen. Lisäksi tämä oikeutusten keräämisaika on melko lyhyt. Nämä tässä kenties tämä, ei tämä viimeinen vielä liikaa aikaa siten, että kansalaiset kokevat, että näihin vastataan asianmukaisella tavalla. Lisäksi pitää välttää sen, että tätä järjestelmää väärinkäytetään. Loppujen lopuksi voidaankin sanoa, että kaikkien järjestäytyneimmät lobbarit ja turhimmat, jotka voivat välttää näitä esteitä, pystyvät taistelemaan asiansa puolesta olisi tärkeää, että jokainen kansalainen voi osallistua tähän eurooppalaisen päätöksentekoon. Tässä asiayhteydessä haluaisinkin nostaa esille, että olen aivan vakuuttunut siitä, että kansallisten hallitusten tulee puuttua siihen, että tämä asia tulee paremmin tunnetuksi, tämä työkalu. Minä haluaisin, että hallitukset eivät pidä tätä niin vähäpätöisenä asiana. No, uh, Madame Zab- Rova Zaborska, kaksi minuuttia. Uh, merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, niin kuin te sanoitte johdannossanne komissio on päättänyt pidentää aikarajaa yhdeksän ensimmäisen aloitteen kohdalla, jotta kaikki kansalaiset voisivat osallistua aktiivisesti. Uusi aikaraja rajoittaa, rajoittuu nyt ensimmäinen marraskuuta päivämäärään. Kuitenkaan tätä uutta päivämäärää ei ole hyväksytty. Kansalliset hallitukset eivät tiedä, miten voidaan toteuttaa näitä muutoksia, jotka liittyvät äh, aikarajan umpeutumiseen. Neuvosto kieltäytyy vastaamasta parlamentille tärkeään kysymykseen. Näin ollen neuvosto voi kumota jotkut aloitteet, joihin kansalaiset haluavat ryhtyä. Tänään haluan puhua tässä on erityisesti Euroopan vaan neuvostolle pyydän siltä suuria vastauksia kysymykseen, joka on parlamentille tärkeä. Tällainen prio- tällaisen prioriteettikysymyksen pitää saada vastaus kolmen viikon aikana, Kuitenkin, kuitenkaan neuvosto ei ole ottanut kantaa tähän aikarajaan koskien allekirjoituksia. Yhdeksän kansalaisaloitteen kohdat ovat nyt vireillä se, että neuvosto ei ota kantaa näin tärkeään asiaan kuin aikarajan umpeutumiseen, johtaa oikeudellisen epävarmuuteen, joka on suurta näissä Euroopan kansalaisaloitteissa. Arvoisa komission jäsen, minä pyydänkin, että komissio ja neuvosto sopisivat keskenään, jotta nämä yhdeksän ensimmäistä aloitetta eivät jää epävarmuuden tilaan. Tämä on todellinen ongelma tässä tilanteessa. Kiitoksia, komissaari. Seuraavaksi herra Martin. Thank you very much, President. Kiitoksia, puhemies. Niin kuin muutkin edustajat, minä katson, että kansalaisaloitteesta voisi tulla julkinen tila, jossa kansalaiset voivat käydä vuoropuhelua toimielinten kanssa. Näin kansalaiset eri maista myöskin voivat liittyä yhteen ja edistää ylikansallisia kysymyksiä. Ja Battenin tavoin sanoisin, että tällä tavalla voidaan edistää Euroopan kansalaisuutta. Rohkaistuin komission jäsenen sanoista. Hän on selvästi sitoutunut kansalaisaloitteeseen ja me tiedämme, että hän todellakin on henkilökohtaisesti tähän sitoutunut. Eli komission pitäisi painostaa tätä asiaa ja parantaa ja yksinkertaistaa teknologiaa pitää pyrkiä löytämään tapoja, että olisi verkossa keskitetty foorumi. Ja oli hienoa, että komission jäsen sanoi, että hän puhuu tästä Britannian ja Irlannin viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin alentaa tätä kynnystä, jotta näiden maiden asukkaat, jotka asuvat muissa maissa, voisivat myöskin osallistua näihin aloitteisiin. Parlamentin ja komission pitää tehdä enemmän tiedottaakseen kansalaisia tämän aloitteen olemassaolosta ja yhdessä meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tällä hetkellä tällaista yhteistyötä ei vielä ole. Kiitoksia. Puheenvuoro on Rova Sani Sinä, mutta ilmeisesti hänellä paikalla. Sitten puheenvuoro edustaja Estrelalle minuutti. Kiitos puhemies. Lissabonin sopimus edisti osallistuvaa demokratiaa Eurooppalainen kansalaisaloite on erittäin positiivinen työkalu, mutta kuten täällä on sanottu, sen sääntöjä ja toimenpiteitä pitää yksinkertaistaa sillä, ettei se ole niin vaikea panna täytäntöön. Me siis toivotamme tervetulleeksi kaikki komission ponnistelut sen suuntaan, että saataisiin aikaiseksi todellinen kansalaisten osallistuminen Euroopan politiikan päätöksenteossa. Euroopan eurooppalaisen kansalaisuuden vuotena, eli tällaisena vuotena, kun Eurooppa käy läpi niin taloudellista ja poliittista ja arvokriisiä, niin on erittäin tärkeää, että syvennämme keskustelua politiikkojen, toimielinten ja kansalaisten välillä. Tämän keskustelun tulee määritellä meille suunta, joka on yhteneväinen ihmisten odotusten kanssa. On tärkeää, että ihmiset voivat osallistua eurooppalaisiin projekteihin ja hankkeisiin. Meidän tulee lukea niitä viestiä, joita eurooppalaiset pyrkivät lähettämään siitä, mitä Euroopassa ja näiden kansalaisten valtiossa tapahtuu. Meidän tulee kuunnella heitä, kun he osoitat mieltä. Klevakikus. klevakikus minuutti. Merci, madame présidente Kiitoksia puhemies. Minä uskon, että kun rohkaistetaan ja helpotetaan parempaa kansalaisten osallistumista, niin tämä on äärimmäisen tärkeä seikka. Näin kansalaiset voivat osallistua keskusteluun alueilla, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen. Tämä on avainkysymys, mutta meidän täytyy myös saavuttaa ne kansalaisryhmät, jotka yleensä eivät halua käyttää vaikutusvaltaansa eurooppalaisissa kysymyksissä ja eurooppalaisen lainsäädäntöön. Ja he, heitä olemme nyt saavuttaneet myös aloitte, tämän aloitteen kautta. Olemme onnistuneet houkuttelemaan, kiinnittämään heidän huomionsa ja voimme tarjota heille uudenlaista henkilökohtaisempaa, tehokkaampaa keinoa toimia jatkossa. Mutta tietenkin edelleen on teknisiä yksityiskohtia, joita pitää hioa ja parantaa. Fakta nimittäin on, että jos 30 aloitetta on rekisteröity, mutta vain yksi on ylittänyt miljoonan allekirjoituksen rajan. Tämä tarkoittaa sitä, että asia ei oikein vielä ole tolallaan, mutta uskon, että vuodessa ei paljon voitu saavuttaakaan. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, kun Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön Euroopan kansalaisaloite, Silloin oltiin hyvin kaukokatseisia. Tällä välineellä on hyvin paljon potentiaalia ja tämä lähentää kansalaisia toimielimiin. Ja mehän tiedämme, että sitä tarvitaan tällä hetkellä, kun on paljon talousongelmia ja sosiaalisia ongelmia jäsenvaltiossa ja miljoonat kansalaiset joutuvat kärsimään ja he ovat hyvin vihamielisiä Euroopan toimielimiä vastaan. Ja aina toimielimet eivät pysty vastaamaan heidän toiveisiinsa. Mutta katsotaan, millaisia mahdollisuuksia tässä välineessä on. Siinä on myöskin rajoituksia. Tästä on puhuttu hyvin selkeästi. Ja ainakin kolme asiaa pitäisi tehdä heti. Pitää uudistaa välinettä 2015, mutta se on liian kaukana, kun ajatellaan nyt konkreettisia vaatimuksia. Sitä pitää aikaistaa. Ja tätä välinettä ei riittävästi tunneta, ja on paradoksaalista, että kun on suoran demokratian väline, niin sitä ei voida kunnolla käyttää, koska kansalaiset eivät tunne sen olemassaoloa eivätkä sitä, millä tavalla se todellisuudessa toimii. Ja sitten aloitteet, joita on käynnistetty, niistä pitää tulla myöskin lakialoitteita. Kansalaiset, jotka ovat mukana näissä aloitteissa, ja tilannehan nyt ei ole vielä ihanteellinen, kun ajatellaan välineen tunnettavuutta, niin kansalaiset voivat ilmoittaa, mitkä aiheet ovat heille tärkeitä ja tästä syystä mielestäni on hyvin tärkeää, että nopeasti pystymme muuttamaan tiettyjä aloitteita lainsäädäntöaloitteiksi. Kiitos. Seuraavaksi vaiheeseen ilman puhujalistaa herra Papa Nikolau, minuutti. Puhemies, minä haluaisin lisätä tämän analyysin päätteeksi, jonka Eli tässä on nyt tämä tulostaulu, josta komissio on kertonut. Minä haluan onnitella komissiota siitä työstä, jonka se on tehnyt. Ihmiset näkevät, että tässä tulee esille hyvät aloitteet ja tämä osoittaa, että eurooppalaiset kansalaiset haluavat vaikuttaa Euroopan toimintaan. Ja nämä aloitteet, mikäli niitä katsoo, ne todellakin tuovat lisäarvoa ja ne ovat asioita, joita komissio katsoo positiivisemmin kuin jäsenvaltiot. Tässä ei ole monia äh, ehdotuksia, aloitteita, mutta Lissabonin sopimuksen jälkeen, joka tämän mahdollisuuden loi, niin tämä tärkeä aikakausi, kun epäillään Euroopan talous, taloudellista ja sosiaalista äh, voimaa, niin tämä todellakin kantaa hedelmää, tämä kansalaisaloitejärjestelmä, kuten Kofrati sanoi, Jotkut näistä ehdotuksista aloitteista todellakin tulevat mukaan lainsäädäntöön. Eurooppalaiset näkevät, että tämä todellakin toimii. Me voimme olla optimisteja. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, EUn tulevaisuus riippuu varmastikin siitä, onnistuuko se laajentamaan demokratian tilan ja poistamaan demokratian vajetta ja pystyykö se löytämään kunnollisia ratkaisuja tehostaa demokratian tilaa. Euroopan kansalaisaloite kiistatta on hyödyllinen, koska se lisää osallist- demokratian osallistuvaa valtaa ja on sellainen aloite, joka ei ole kovinkaan rohkaiseva EUlle, nimittäin allekirjoituksia ollaan keräämässä sille, että saataisiin ehdoton peruspalkka. Tämä on demagoginen aloite. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kansalaiset voisivat ansaita 5-600 euroa valtiolta riippumatta siitä, ovatko köyhiä vai rikkaita, tarvitsevatko rahaa vai eivät. Ehdotukset, ehdottajat tietenkin uskovat, että tulot ja rahat rahaa vain painetaan eikä sitä synnytetä ja tämä olisi vain askel kohti yhteiskuntaa, jossa työ ei toteudu. Miten aiotte reagoida tähän aloitteeseen, kun sen saatte käsinne? Edustaja Tuun. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Chciałabym, żeby inicjatywa... Kiitoksia puhemies. Haluaisin, että Euroopan kansalaisaloite olisi todellakin kansalaisten käytössä oleva väline. Kansalaiset voivat tietysti osallistua vaaleihin, mutta heillä ei ole mitään muuta välinettä käytössään. Meidän pitäisi täällä parlamentissa luoda lakeja, joten olen hiukan huolissani, kun nyt kuulen kollegoita, jotka sanovat, että meidän pitäisi rajoittaa tämän välineen käyttöä. Meidän ei pidä sallia esimerkiksi ammattiyhdistykselle liikaa myöskään lobbausta. Eli komission jäsen, meidän täytyy jättää tämä oli niiden käyttöön, jotka sitä todellakin tarvitsevat, eikä millekään muille organisoituneille järjestöille. Ja ehkä meidän täytyy vielä uudelleen miettiä kansalaisaloitetta ja meidän täytyy kaikkien sitoutua siihen, että viestimme tästä hienosta välineestä. Kiitos. Sitten Kadenbach. Frau Präsidentin, Frau... Puhemies, komission jäsen. Mielestäni tämä uusi aktiivisen ja suoran kansalaisosallistumisen väline on hieno. Ja olemme nyt tänään kuulleet, että vielä on paljon lasten tauteja, joista kärsitään, ja meidän täytyy lisätä joustavuutta tämän välineen käytössä. Tämän keskustelun päätteeksi meidän täytyy miettiä useita seikkoja, ja on hienoa, että täällä on nyt tänään vierailijaryhmiä, vaikkakaan nämä ongelmat eivät suoranaisesti liity heihin, mutta meidän täytyy mahdollistaa kansalaisten osallistuminen myöskin parlamentin toimintaan. Me olemme ensinnäkin koululaisia ja meidän pitää tukea heidän käyntiään täällä yhä enemmän. On hienoa, että parlamentaariumissa voidaan käydä ja sitten on vielä yksi tärkeä asia, joka liittyy julkisiin kuulemisiin yhdessä kansalaisten osallistumisen kanssa. Ja me voimme viestiä näistä yhdessä, koska tätä välineitä ei vielä ole käytetty riittävästi. Ja lopuksi vielä toteaisin, että meidän jokapäiväinen työmme tässä parlamentissa on osoittanut, että meillä on liian vähän aikaa käytettävissä kansalaisten kanssa. Eli meidän täytyy miettiä tätä asiaa, jotta meillä olisi enemmän henkilökohtaisia kontakteja. Minä edustan omia äänestäjiäni ja minä edustan Euroopan kansalaisia. Ja lopuksi herra Luon minuutti. Mulțumesc, doamna președinte. Bilanțul după puhemies. Tämä ensimmäisen vuoden tulokset osoittavat, että 14 aloitteesta ainoastaan yksi on täyttänyt miljoonan allekirjoituksen rajan. Minä kiitän komissiota joustavuudesta tämän asian suhteen. Mennyt vuosi on osoittanut, että tämä toimenpide on melko monimutkainen eikä se ole harmonisoitu jäsenvaltioiden välillä, jottei ole esteitä, jotka rajoittavat kansalaisten osallistumista tähän toimenpiteeseen, niin minä uskon, että meidän pitää yhteensovittaa kriteerejä kansallisella tasolla siten, että meillä on joustavampi ja turvallisempi verkossa toimiva alusta. Tässä mielessä minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi myös harkita sitä, että tämä järjestelmä keskis, keskitetään ja komissio olisi tästä vastuussa. Lisäksi on luotava tieto pisteitä jäsenvaltiossa ja kansalaisille. Tämä keskustelun vaihe on päättynyt ja komission jäsen saavaksi puheenvuoron. Uh, Kiitoksia arvoisat mm, parlamentin jäsen tästä erittäin tärkeästä keskustelusta. kansalaisaloiteen. varmasti olemme samaa mieltä on erittäin tärkeä seikka, jolla voidaan vahvistaa Euroopan demokratiaa ja tehdä, ottaa kansalaiset mukaan vaikuttamaan eurooppalaisiin kysymyksiin jotka huolettavat kansalaisia riippumatta siitä, missä unionin alueella asuvat. Ja me toivomme, että varsin nopeasti yksi näistä aloitteista virallisesti tulee komission käsittelyyn, että voimme alkaa asian käsittelyn. Tämä on siis onnistunut jossakin määrin, mutta niin kuin olette sanoneet, niin kuin minä itsekin viittasin tähän, niin tällaisia alkuvaikeuksia on ollut. Jotkut niistä liittyvät alun ongelmiin, joitakin pitää erikseen tarkastella. Meillä kaikilla on vastuu. Komissio on tehnyt ehdotuksia ja te, neuvosto ja ko- ja parlamentti yhteislainsäätäjänä teidän pitää kertoa, miten tämä tietysti toimii. Me komission puolelta olemme valmiita jatkossakin tukemaan äh, allekirjoituksen keräjiä. Tämä ei ole ideaalijärjestely, mutta me toivomme, että siitä on apua, kunnes löydämme pysyvän ratkaisun. Ja kysymys siitä, pitääkö perustaa keskityntäjärjestelmä vai ei, se on avainkysymys ja kuuntelin tässä huolella eri puheenvuoroja ja me tulemme analysoimaan tilannetta. Tietenkin komissio on kovasti samaa mieltä ja on pain, pain, pain, painostanut jäsenvaltiota laskemaan eri kynnyksiä niin, että kaikki kansalaiset EU-ssa todellakin voivat osallistua Olemme myös yhteydessä jäsenvaltioihin ja pyrimme pidentämään aikarajoja niin kuin te täällä pyysitte. Ja meillä on ollut varsin hyvää keskustelua asiasta ja olen varsin luottavainen sen suhteen, että löydämme ratkaisun pian. Herra Aylward esitti minulle kysymyksen euro aloitteesta, jossa itse olen aikaisemmin ollut mukana. Varmasti minun näkemykseni tästä asiasta ovat hyvin tiedossa. Oikea vastaus kysymykseen on tietenkin se, että perussopimusten muutokset eivät kuulu tähän kansalaisaloitteen mahdollisuuksiin. Nyt on kansalaisten vuosi menossa. Tavallaan joka ikisen vuosi pitäisi olla, vuoden pitäisi olla tällainen vuosi, mutta tämä on aivan erityinen Euroopan kansalaisten vuosi ja mm, meidän pitää ottaa tämä hanke vakavissamme. Komission puolelta me olemme aktiivisesti mukana, samoin va- varapuheenjohtaja Reding, minä, kaikki kollegani, me aktiivisesti kierrämme eri jäsenvaltioissa, vierailemme opiskelijajärjestöissä ja niin edelleen. Me kaikki otamme esille tämän mahdollisen kansalaisaloitteen ja jatkossakin tulemme näin tekemään, koska tämä on hieno aloite. Teidät tietenkin on valittu edustamaan Euroopan kansalaisia, teillä on oma vastuunne asiassa ja olen varma, että tekin otatte tämän asian esille, joka tilanteessa. Ja muistatte, että tämä voidaan liittää myös vaalikampanjan ensi vuonna. Yhdessä meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta voimme parantaa sitä, miten aloite toimii käytännössä, levittää tietoa siitä, koska todellakin Tämä on voimakas, hyvä väline. Kiitoksia tästä keskustelusta. Voitte olla varmoja, että välitän suoraan kaikki puheenvuorot ja kommentit varapuheenjohtaja Seskovitsille ja tulemme jatkossakin seuraamaan asiaa valpaasti ja varmasti palaamme täällä täysistunnossa vielä samaan kysymykseen jatkossa. Kiitoksia. Komissio. Kiitoksia komission jäsen. Toivottavasti vierailijamme ovat nyt ymmärtäneet, että he voivat tehdä kansalaisaloitteita myös, jos saavat miljoona allekirjoitusta, joten lähtekää liikkeelle. Näin voidaan hienosti osallistua. Keskustelu päättyy tästä aiheesta ja seuraavaksi minulla on